pöytäkirjassa. Jos niin ei tule vastalauseita, pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä nämä muutokset katsotaan hyväksytyksi. IMKO-valiokunta on esittänyt oikaisua lakitekstiin parlamentin työjärjestyksen säännön 231 perusteella. Jos 24 tunnin sisällä vähintään yksi poliittinen ryhmä tai 40 jäsentä ei vastusta tätä, tästä oikaisusta ja äänestetään. Tämä oikaisu on julkaistu parlamentin nettisivuilla ja se tulee pöytäkirjaan.